niin olkaa hyvät. Arvoisat kollegat, käykääpä istumaan. hyvät naiset ja herrat seitsemäs tammikuuta tänä vuonna kuulimme ikävän suruviestin Mario Suarezin entisen kollegamme kuolemasta. Hän oli vuodesta 1990 vuoteen 2004 Euroopan parlamentin jäsen SD-ryhmässä. Hän toimi tässä talossa eri valiokuntina ja etenkin Israel-valtuuskunnan puheenjohtajana. Hän oli Portugalille historiallinen hahmo. Hän edusti vastarintaa, alistamista ja diktatuuria vastaan, ja hän oli ilman muuta portugalilaisille ja muillekin eurooppalaisille ihmisille symboli demokratian puolesta taistelemisesta ulkoministerinä, pääministerinä ja presidenttinä Portugalissa. Hän oli keskeinen henkilö maansa demokraattisen rakentamisen prosessissa ja keskeinen moottori Portugalin EU-jäsenyyden takana. Mario Suárezin myötä Eurooppa menetti mahtavan valtiomiehen, visionäärin ja pragmaatikon, hän vastusti diktatuuria ja oli ikuinen taistelija, joka vastusti fasismia ja oli vakuuttunut siitä, että demokratia voittaa. Meidän tehtävämme on varjella hänen poliittista perintöään ja puolustaa sitä. Euroopan parlamentin nimissä haluan lausua Mario Suaresin perheelle ja hänen ystävilleen ja läheisilleen myös tässä talossa syvimmät osanottomme. Ja pyydän hyvät kollegat, että nousette seisomaan ja vietämme hiljaisen hetken suuren valtiomiehen muistolle.